Chers collègues, je vous propose de commencer cette euh, dernière euh, partie. Kiitoksia. Aloitamme viimeisen osas, osamme tätä kokousta ennen kesätaukoa. Me olemme kohdassa 12. Ja tässä on eh, esitys tutkimuksesta jonka täällä olemme kauan sitten pyytäneet, sosiaalipolitiikan ulkoinen ulottuvuus, työnormin sosiaalisten sääntöjen sekä yritysten Euroopan ja laajuisen sosiaalisen vastuun edistäminen. Niin. Ja puheenjohtaja lukee edelleen tämän tutkimuksen nimen. Tämä tutkimus on tehty Werner Eichhorstin toimesta isästä, Dorit Valbrinke Nirasista ja Tämä on siis työtutkimusinstituutti Saksasta, tämä IZA ja NIRAS on tanskalainen analyysi- ja strategiatutkimuslaitos. Tutkimus on tehty oma-aloitelausunnon yhteydessä Grishar Walfin mietinnön, mietintöön liittyen. Ja jos teille esittelijä sopii, niin me aloitamme, ensin, aloitamme tällä tutkimus, tutkimustuloksen kuuntelulla ja sitten käymme keskusteluun. Kuinka te haluatte nyt järjestää työnne? Te saatte itse päättää, kuinka toimitte, mutta järkevissä aikarajoissa olisi syytä pysyä. madame la présidente. Um, um, Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kuulijat. Olemme tyytyväisiä voidessamme esitellä teille tutkimuksen sosiaalipolitiikasta. Annan teille hiukan taustatietoja omia parlamentaarisia toimijanne silmällä pitäen. Tulemme jakamaan tämän esityksen kolmeen osaan. Minulla on kollega Itsasta, joka esittelee tämän aiheen, Werner Eichhorst. Sen jälkeen toinen kollega kertoo teille ulkoisen tai sosiaalipolitiikan ulkoisen ulottuvuuden koherenttiudesta ja vaikutusten arviosta, arvioimistutkimuksesta kertoo. Ennen kuin minä itse sitten palaan taas asiaan ja kerron teille politiikoista. Annan puheenvuoron nyt Michaelille. Hän voi esitellä ensimmäisen osion. Niin hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, arvon kuulijat. Esityksemme ensimmäisessä osiossa, osiossa haluaisin linjata äm, sosiaalisen, sosiaalipolitiikan ulkoisen ulottuvuuden peruslinjoja. Olemme analysoineet sosiaalipolitiikan ulkoista ulottuvuutta äh, viimeaikaisten kehityskulkujen valossa jäsenvaltioissa. Tutkimuksessa määritetään ulkoinen ulottuvuus EUn toiminnaksi edistää EUn standardeja ei-jäsenmaissa, mikä tarkoittaa sitä, että työoikeus ja työntekijöiden oikeudet ovat ydin, ytimessä, kun puhutaan sisäisestä ja ulkoisesta sosiaalipolitiikasta. Tämä valiokunta on korostanut sosiaalipolitiikkien ulkoista ulottuvuutta Äh, se kuuluu sen vuoden 2009-2010 teemoihin. 1999 vuoden alussa me havaitsimme useita aloitteita, joiden tarkoitus on äh, sisällyttää EUn yhteisiä arvoja sisäisiin ja äh, ulkoisiin suhteisiin. Vuosina 1995-1997 komissio korosti tarvetta määrittää Euroopan sosiaalipolitiikan ulkoisen ulottuvuuden käsitettä. Sosiaalinen toimintaohjelma vuonna 1998-2000 korosti sosiaaliagendaa Euroopan unionissa. Samanaikaisesti ohjelmassa tunnustetaan se, kuinka tärkeä tämä ulkoinen ulottuvuus on. Se on kasvavassa määrin tärkeä. EU-ssa muutettiin sosiaalipolitiikan ulkoisen ulottuvuuden strategiaa vuosituhannen vaihteessa samalla kun täytäntöön pantiin Lissabonin strategiaa. Strategihan korostaa työpaikkojen luomista kilpailukykyä, innovaatioita ja parempaa sosiaalista koheesiota. Tämä on erittäin kunnianhimoinen sosiaalinen, sosiaalipoliittinen agenda, joka siinä muotoutui sitä voidaan pitää yrityksenä antaa eurooppalainen vastaus, kattava vastaus globalisaatiolle. Se korosti sitä, kuinka läheiset suhteet taloudella ja sosiaalisella edistyksellä on, niin sisäisesti kuin ulkoisestikin keskenään. Globalisaation valossa ja Äh, siinä valossa, että kaikki riippuu, kaikki liittyy kaikkeen. On erittäin tärkeää eh, ymmärtää, miten, mikä merkitys ulkoisella ulottuvuudella on. Globalisaatiossa, <clears throat> globalisaation kontekstissa meidän täytyy levittää EUn arvoja ja kokemusta. Haluaisin eh, esittää teille kuvion voidakseni eh, selittää tätä ulkoista ja sisäistä tilannetta. Jalkapallovertauksella voisin sanoa, että tämä sisäinen ulottuvuus on ikään kuin kotiottelu ja ulkoinen ulottuvuus on tällainen vierailuottelu. Eli katsojat eivät välttämättä ole meidän puolellamme. Heiltä ei tule niin paljon tukea. Yleiset poliittiset aloitteet, jotka liittyvät sosiaaliseen ulottuvuuteen, <clears throat> globalisaation poliittisen ulkoisen ulottuvuuteen, sisältävät muun muassa vuoden 2005 sosiaaliagendan ja uudistetun sosiaaliagendan vuonna 2008. Tässä vaiheessa voisimme myös mainita valiokunnan hiljattain laatiman raportin yritysten sosiaalisesta vastuusta kansainvälisessä kaupassa. Toisessa esitykseni osiossa – haluaisin kiinnittää huomionne niihin ydinaloitteisiin, jotka liittyvät ulkoiseen, EUn sosiaalipolitiikan ulkoisen ulottuvuuteen. Kuten jo mainitsin, niin ulkoisen ulottuvuuden ydin muodostuu EUn toimista, joiden tarkoitus on edistää säällistä työtä ja ilon työstandardeja, normeja ei-EU-maissa – Nämä yhdessä maaohjelmien kanssa ja yritysten yhteiskunnallisen vastuun kanssa ovat tärkeimmät elementit tässä lähestymistavassamme. Aivan kuten dian numero 10, diassa numero 10 näkyy, niin ihan alussa keskityimme keskusteluihin sosiaalilausekkeesta, eli siitä, että ulkosuhteissa meidän tuli ottaa mukaan huomioon sosiaalilausekkeet eri sopimuksissa ja antaa suotuisia kauppasopimuksia sellaisille maille, jotka niitä kunnioittivat. Vuonna 2009 ja siitä eteenpäin EU alkoi käyttää muunkinlaisia instrumentteja ja mekanismeja, joiden avulla se saattoi edistää sosiaalinormeja ei EU-maissa. Tavoitteena oli edelleenkin edistää ydin, kaikkein tärkeimpiä ydintyönormeja, mutta välineet olivat pehmeämpiä neuvottelu ja vuoropuhelu ilossa. Vuoropuhelu ja neuvotteluita ilossa pidettiin parempana tapana edistää työnormeja. Diassa numero 11 näette, minkälaisia instrumentteja EU käyttää. Niitä voidaan pitää kovina välineinä, pehmeänä välineinä ja rahoitusvälineinä. Niitä sovelletaan niin ulkoisessa kuin sisäisessä toiminnassa. Tänään haluaisin keskittyä ainoastaan tähän oikeanpuoleiseen pylväseen ulkoisiin politiikkoihin. Siitä, sieltä näette muun muassa vapaakauppasopimukset, suosituimmuus, GSP ja GSP+, Plus ilon yleissopimukset, dialogi, kannustimet, suositukset ja jopa taivuttelu. Kaikki nämä ovat pehmeitä instrumentteja. Ja lopuksi kehitysapu ja tekninen apu voidaan luokitella rahoitusvälineiksi. Aivan kuten aiemmin on jo todettu, niin olemme panneet merkille, että kun puhutaan EUn ulkoisesta ulottuvuudesta ja ulkoisista politiikoista, niin EU keskittyy yhä enemmän ja enemmän näihin pehmeisiin välineisiin. Ja nyt annankin puheenvuoron tanskalaiselle kollegalleni, joka arvioi näitä instrumentteja omassa esityksessään. Oh, sorry. Good afternoon, ladies and gentlemen. What I'll do now is to talk... Suomen tulkit tiedustelevat tässä vaiheessa, kuunnellaanko salissa suomenkielistä tulkkausta. Jos kuuntelette suomea, antakaa meille merkkikoppi numero 10, niin jatkamme tulkkausta välittömästi. Antakaa ystävällisesti merkkikoppi numero 10, jos kuuntelette suomenkielistä tulkkausta. Jos kukaan ei kuuntele meitä, niin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 kdy se budu připravovat jako zpravodaj na zprávu na toto téma. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Monsieur Thomas Mann, puis euh, monsieur Christensen. Ah, pardon, pardon, pardon. J'ai oublié madame Lambert, puis monsieur Thomas Mann. Madame Lambert. Uh, well, thank you, and thank you very much for the um, presentation. I've got, uh, I suppose,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 Suomen kovista tiedustelemme tässä vaiheessa. Onko salissa mahdollisesti nyt suomen kielen kuuntelijoita? Jos on, jatkamme mielellämme tulkkausta. Voisitteko antaa pienen merkin tänne tulkkauskoppiin päin? Koppi numero 10. Jatkamme mielellämme kyllä työntekoa. Eh, per dimensioni, per profondità e per caratteri assolutamente inedita, non comparabile con nessuna delle crisi del passato, eh, per gli effetti prodotti da questa crisi, che ancora durano,